Uh, uh, uh, uh, dear colleagues, let me to say a few words. Hyvät kollegat, aluksi muutama sana. Tämän tauon aikana olen saanut kuulla, että italialainen sotilas kuoli tänään Afganistanissa Naton operaatiossa hänen kuolemansa tulee nyt sen jälkeen, kuin 15 brittisotilasta kuoli kuluneen kuukauden aikana. Aina muistaa miehiämme ja naisiamme armeijassa, jotka ovat työtehtävissä ulkomailla ja hyvin usein vaarallisissa tilanteissa. Heidän on tiedettävä, että heitä ei ole unohdettu. Kiitos.